ja huolehditaan siitä, että rahastot voivat toimia yhteistoiminnassa tällä saralla. Thank you, Commissioner. that was Madame. Kiitoksia. Tämä oli Rova Westfalin mietintö. Tästä äänestetään huomenna kello 12. Ja voimme aloittaa viimeisen kohtamme esityslistallamme, joka on herra Simonin mietintö yleisöllistä talous, yleisöllisiä taloudellisia palveluja koskevista EUn valtiotukisäännöksistä. Ja esittelijä edustaja Simon, olkaa hyvä, Simon puhemies, hyvät kollegat, julkiset palvelut ovat perustavanlaatainen pilari Euroopan yhteiskuntamallissa, eivätkä ne ole pelkästään ratkaisevassa asemassa yksittäisen kansalaisen kannalta, vaan ovat nyt erityisen merkityksellisiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta silloin, kun EUn e tukisäädöksiä palveluja yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja varten laadittaessa pitäisi asettaa seuraava kysymys etusijalle. Millä tavalla edellytykset täytyy rakentaa, jotta yhtäältä saataisiin mahdollisimman hyvä laatu näille palveluille ja taas toisaalta saataisiin yleinen pääsy kaikille väestökerroksille taattua perustavanlaatuista tämän, näiden palve- laadullisten palvelujen järjestämiselle, jotka ovat korkeatasoisia, on yhtäältä se, että, me, että pa- pa- palvelutarjoaja on varma ja turvallinen ja että siinä noudatetaan yhteen yleisiä ehtoja. Taas toisaalta, että me saamme vahvemman suhteellisuuden säännöissä niin, että se eri laisten julkisten palvelujen erilaisuus otetaan paremmin huomioon ja tällä tavalla myös byrokratiaa voidaan vähentää. Uudistus. EUn tukisäädösten uudistus voidaan tehdä vain ottamalla huomioon se, miten julkiset palvelu, mikä julkisten palveluiden funktio on ja e, että meidän täytyy vaalia siinä läheisyysperiaatetta riittävä oikeudellinen turvallisuus pitäisi todellakin toteuttaa myös näitä palveluja varten. Oikeudellinen perusta olisi meille sosiaalidemokraateille artikla 14 Lissabonin sopimuksessa. Tässä kohdassa ovat Euroopan parlamentin kannat tunnetusti jo vuosia olleet kovin etäällä toisistaan. Siitä huolimatta tässä, meidän onnistuimme tässä mietinnössä saada kaikille hyväksyttävä kompromissi aikaan. Äh, tasausmaksujen hallinnointi on tällä hetkellä liian suuri. Aivan erityisesti tämä koskee pieniä viranomaisia ja palvelujen tarjoajia meidän vaatimamme eh, lisäys kynnysarvoissa sille, että vapautetaan tästä notifiointivelvollisuudesta Euroopan komission suuntaan eh, silloin, kun käytetään tasausmaksuja, johtaisi, olisi ensimmäinen helpotus tukisäädökset täytyykin eh, rakentaa siten, että hallintotyö paikallisviranomaisessa ja palveluntarjoajien tasolla on kohtuullisessa suhteessa mahdollisiin vaikutuksiin Euroopan sisämarkkina- ja kilpailusäädösten tasolla. Meidän ehdottamaamme erityinen de minimis-sääntö, eli yleinen yleinen poikkeus säädöksistä paikallisille pienille palveluille, kuten sosiaalipalveluille, ovatkin tässä hyvin tärkeä perusta. Ja kun ajatellaan sosiaalipalvelujen tärkeä erityistä roolia, sen, niin meidän täytyy määritellä sen tehtävää ja luonne tarkasti. Sen lisäksi tässä mietinnössä Olemme samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, että tehokkuuskriteerit perusturvassa pitäisi saattaa sopusointuun Euroopan kilpailusääntöjen kanssa eräänä ennakkoehtona, joka, ja tässä suhtaudumme siihen kielteisesti. Euroopan komissio yrittää toimivaltansa rajat sillä koska tämä kuuluu, tässä kuuluu, sen toimivaltaan pelkästään tukien valvonta, ja taas edellytysten laatiminen kuuluu pelkästään jäsenvaltioille, ja näin ollen Euroopan tasolla sitä voidaan säädellä vain parlamentin tuella. Tässä yhteydessä haluan lopuksi vielä kiittää eh, erinomaisesta rajat ylittävästä yhteistyöstä kollegojen kanssa talous- ja raha valiokunnasta. Eh, Kiitän varjoesittelijöitä ja tämä selkeä äänestystulos eh, valiokunnassa tukee tätä ratkaisuhakuista yhteistyötä. Olenkin varma siitä, että huomenna äänestyksessä täysinnystössä pystymme yhteisesti antamaan vahvan signaalin Euroopan parlamentista kestävää tulevaisuuteen hakeutuvaa toimintaa kohtaan näiden palvelujen, palvelujen kohdalla. Ja tämä viesti on menossa komission suuntaan. Kiitoksia herra Simon. Ja nyt puhu, puheenvuorot. Ensinnäkin herra Mesaaros. Děkuji, pani předsedo. Egyetértek azzal, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások ne legyenek korlátozói. Jotta yleishyödylliset palvelut eivät olisi rajallisia, on tärkeää, että kaikki kansalaiset voivat niistä hyötyä riippumatta heidän tulotasostaan. On hyvin tärkeää, että palvelut ovat myöskin maksullisia kansalaisia. Valtion tukien täytyy täysin noudattaa läheisyysperiaatetta ja niissä on taattava myöskin paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuus tehdä valinta näiden palveluiden rahoittamiseksi. Valtion tukien on tuettava myöskin paikallisia yrittäjiä ja taloutta, ja niiden täytyy osaltaan myöskin osallistua työpaikkojen luomiseen ja niiden täytyy myöskin parantaa infrastruktuuria erityisesti sellaisilla alueilla, joissa on puut, joilla on puutteita tässä, niin tietysti on saatava hyödyttämään laadukkaita palveluita tietysti sellaisen hintaan, että kaikki kansalaiset voivat tätä palveluita käyttää ja on myöskin hyvä, että olisi sellaisia työpaikkoja, jotka olisivat myös laadukkaita. Campos. Kiitoksia sitten herra Correa Campos. Obrigado, senhor presidente, eh, senhor comissário. Eh, este relatório... Kiitos, puhemies. Tämä Peter Simonin mietintö on todella hyvin tasapainostettu. Siinä tarkastellaan yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja EUn perusperiaatteina, joiden avulla voidaan tukea alueellista kohesiota esimerkiksi. Tähän liittyy silti hyvin paljon oikeudellista epävarmuutta ja meidän pitää muistaa myös toissijaisuusperiaate näissä asioissa. Siksi mietinnössä tarkastellaan tasoja, eh, jotka vaikuttavat eh, sisämarkkinaan toimintaan, on de minimissääntö, paikallistaso ja niin edelleen mainittu. Lisäksi halutaan varmistaa se, että teennäiset määritelmät eh, tulevat käyttöön myöskin kansalaisjärjestöissä ja hallituksista riippumattomissa järjestöissä on tehostettava toissijaisuusperiaatetta. Kiitos. Edustaja Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Eh, keďže na konci tohto roku... Kiitos puhemies. Koska vuoden loppuun mennessä monet toimenpiteet eh, loppuvat, niin eh, juuri valtion tukien ohalta, niin on hyvin tärkeää, että lähtee nyt uudistamaan valtion tukisääntöjä. Nykyiset säännöt määräävät, että hallinnollinen taakka eh, itse asiassa tulee liian suureksi, erityisesti paikallisviranomaisille. Toinen kielteinen seikka on se, että että mitään oikeusvarmuutta ei ole ollut tarjolla. Tarvitaan lisää avoimuutta valtion tukisääntöihin, helpompia, helpompia täytäntöönpanna täytyvät myöskin olla nämä säännöt. Tarvitaan sitä, että paikallisia aluetasolla niitä voidaan laittaa täytäntöön tehokkaammin. Tämä tuo lisää tehokkuutta myöskin palveluihin, jotka ovat luonteeltaan taloudellisia kautta Euroopan. Kiitos sitten Rova Regner. Kiitoksia puhemies. Vielä, että saan puheenvuoron. Arvoisa herra komissaari, Ensinnäkin kiitän Peter Simonia siitä, miten hän puoluerajat ylittävällä tavalla pystyy työskentelemään ja hän tällä tavalla tämä hyvä mietintö onnistui, jossa kehotetaan komissiota vuoteen 2011 loppuun mennessä esittämään toimenpidealoitteen ja, mutta sitten tämä mutta-kohta, niin kuin herra Simoni mainitsikin, totta kai parlamentin pitäisi toimia 14 artiklan mukaan osana tätä lainsäädäntötyötä. Komissio vaatii jatkuvasti kaikilta asianosaisilta läpinäkyvyyttä, läpinäkyvyyttä, läpinäkyvyyttä ja, toi, ja taas päinvastaisessa tapauksessa kuitenkin omassa poliittisessa linjauksessaan haluaa kiireisesti ajaa näitä prosesseja ja saada omat näkemyksensä siinä läpi. Eurooppa on kuitenkin toimii kuntatasolla ja alueellisella tasolla. Siinä mielessä onkin hämmästyttävää, että erityisesti alueiden ihmiset ja paikalliset päättäjät politiikassa jäävät, jäävät tavallaan päätöksenteosta syrjään. Ja tällä, puitteilla, tällä kehyksellä määritelmä, määrittelyvalta pu, puutetaan jäsenvaltioiden mahdollisuuteen tehdä omat määritelmänsä ja yhdistyneenä moninaisuudessa tämä tunnus Euroopan unionin tältä pohjalta komission pitäisi muistaa artikla 14 ja katsoa, millä tavalla voidaan elää. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten vielä edustaja Roitova. Děkuji, pane předsedo. E, mezi státy jsou značné... Kiitos, puhemies. Jäsenvaltioiden väliset erot ovat suuria sen suhteen, miten ne määrittelevät yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen äh, soveltamisalan ja niitä koskevat säännöt. Me tuemme komissiota siinä, että pyritään yhdenmukaistamaan sääntöjä jäsenvaltioissa. Lisäksi valtion tukisääntöjä pyritään yhdenmukaistamaan. Komission pitäisi lisätä läpinäkyvyyttä sekä toissijaisuusperiaatteen, toissijaisuusperiaatteen valvontaa. Myös näitä palveluja koskeville yrityksille myönnetyt hankintasopimukset kärsivät korruptiosta. Ja siksi olisikin tutkittava myös valtion tukisääntöihin liittyvät epäjohdonmukaisuudet tai säännönvastaisuudet ja valitukset, jotka niitä koskevat. Esimerkiksi ministeriön virkamiehet joskus piilottelevat näitä asioita. Kiitos. Kiitos, edustaja Pasescu. Kiitos, puhemies. Yleiset taloudelliset, yleishyödylliset taloudelliset mm, palvelut tietysti tuovat lisää äh, kilpailukykyä ja vaurautta ja niillä voidaan myöskin taistella sosiaalista epätasa-arvoisuutta vastaan. Ja niiden kompensoimisella ei pidä, kompensoinnilla ei pidä myöskään millään lailla vääristää kilpailua. Äh, subsidiariteettiperiaatetta on noudatettava tarkkaan. Haluan muistuttaa teitä Lissabonin sopimuksen 26 pöytäkirjasta. Tämän pöytäkirjan mukaisesti jäsenvaltiolla on toimivaltuuksia taata julkiset palvelut. Ja mielestäni on hyvin tärkeää selventää valtion tukia koskevia sääntöjä Romaniassa. Näitä sääntöjä yksinkertaistetaan julkisia palveluita äh, silmällä pitäen. Euroopan unionin on tuettava jäsenvaltioiden ponnisteluita uudistaa näitä yleishyödyllisiä taloudellisia palveluita ja myöskin sovittaa niitä kansalaisten tarpeiden mukaan Romaniassa meillä on erityistä lainsäädäntöä jokaista osa-aluetta varten. Kiitoksia paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Katson nyt teitä kaikkia. Siinä tapauksessa annan puheenvuoron komissaari Dalille. Thank you again, Mr. Uh, Mr. President. Kiitos vielä kerran, puhemies varapuheenjohtaja Almunian puolesta haluan kiittää herra Simonia tästä mietinnöstä Euroopan unionin yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EUn valtion tukien sääntöjen uudistamisesta. Ja haluaisin kiittää myöskin Ekon ja ITRE ja IMKO-valiokuntia sekä kaikkia jäseniä Äh, osallisuudestaan tässä mietinnössä. Olemme vakuuttuneita siitä, että julkisilla palveluilla on avainrooli eurooppalaisessa sosiaalimallissa, koska ne osaltaan äh, luovat sosiaalista vakautta sekä alueellista kohesiota. Ja sen takia äh, yleisölliset taloudelliset palvelut ovat yksi avain prioriteeteista valtion tukisääntökysymyksissä. On hyvä, että tästä aiheesta on näin suuri keskustelu parlamentissa muissa äh, instituutioissa sekä asianosasten kesken ja odotamme todella parlamentin vaikutusta tähän keskusteluun. Tämä osoittaa, että parlamentti todella äh, haluaa oikean lainsäädäntöpuitteiston näitä palveluita varten. Haluan muistuttaa, että uudistuksessa on kolme tavoitetta yksinkertaistaminen, selventäminen ja moninaisempi lähestymistapa. Meidän tavoitteemme tietysti lähtevät tästä ja mm, maaliskuusta lähtien olemme jo julkaiset luonnokset siitä, kuinka nämä tavoitteet pitäisi muuttaa säännöiksi. Samoin myöskin olemme nyt käyneet hedelmällisen kuulemiskierroksen ja kaikki ovat samaa mieltä tavoitteesta. Kaikki asianosaiset ovat todella tuoneet yksityiskohtaiset näkemyksensä näihin muutoksiin. Ja tulevien viikkojen aikana työstämme edelleen vielä näitä kolmea tavoitetta ja niiden toteuttamista. Euroopan parlamentin mietintö ei olisi voinut tulla parempana hetkenä. Näin olemme voineet ottaa huomioon, tai olette voineet ottaa huomioon meidän tekstiluonnoksemme ja myöskin ehdotukset siitä, kuinka teidän ne voitaisiin parantaa. Ja tämä on erittäin arvokas äh, korsi tähän uudistuskekoon. Kolme asiaa vielä äh, tässä Simonin mietinnössä keskeinen yksinkertaistamisen työkalu uudistuksessa on uusi de minimis-asetus. Tässä, asetuk- tässä mietinnössä sanotaan, että kuntien kynnys ei ole tämän asetuksen äh, mukainen ja että äh, toisella lähestymistapa olisi äh, joustavampi kuin nykyinen. Mutta olen jo korostanut, että että se, minkä tyyppisiä kynnyksiä pitäisi olla, niin sitä ei ole vielä päätetty. Me olemme avoimia ehdotuksille ja otamme huomioon kaikkien sidosryhmien ehdotukset, tietysti myöskin parlamentin näkemyksen. Toisekseen tässä mietinnössä vaaditaan lisäsosiaalipalveluita. sosiaalipalveluita Sosiaalipalvelut tietysti ovat hyvin tärkeässä roolissa yhteiskunnissamme ja sen takia niiden valvontaan tarvitaan vähemmän tiukkoja sääntöjä. Sen takia ne voivat hyötyä jo tietyistä poikkeuksista, muun muassa ilmoittamisasioiden suhteen ja kriteerit ovat myöskin joustavampia. Mutta olen avoin kaikille arvioineille ja sille, kuinka kenties sosiaalipalveluita voitaisiin eri tavalla kohdella. Kolmanneksi, parlamentti on sitä mieltä, että komissio voi määritellä uudet säännöt valtiotukisääntöjen osalta. Haluan tässä korostaa, että nykyinen luonnos ei vaadi yrityksiä olemaan tehokkaampia, eikä se myöskään anna komissiolle mahdollisuutta tarkistaa tehokkuuden astetta. Tässä luonnoksessa vaaditaan vain, että yritysten täytyy saada kannustimia tehokkuutensa toteuttamiseksi. Tiedän, että jotkut teistä kuitenkin ovat huolestuneita tässä muutoksesta. Kuitenkin nämä tehokkuuskannustimet vain pyrkivät sellaiseen kaupalliseen menestykseen, jonka voimme puitteissa taata. Ja tämä liittyy siis äh, myöskin siihen, mitä eri sydänryhmät ovat toivoneet. Me olemme todella nyt äh, innokkaita äh, parantamaan sääntöjä. Meidän tämänhetkinen tilanne tietysti tässä tiukassa budjettitilanteessa kaikissa jäsenvaltiossa varmastikin vaatii, että kaikille annetaan mahdollisuus nauttia kunnollisista, kohtuuhintaisista julkisista palveluista. Vielä kerran haluan kiittää myötävaikutuksestanne. Kiitos. We thank you, Commissioner Kiitoksia komissaari Dali teidän panoksestanne ja mukanaolosta tässä keskustelussa. Ja äänestämme tästäkin Simonin mietinnöistä huomenna kello 12 puolilta päivin. Ja tämän päivän istunto on päättynyt. Tapaamme jälleen huomenna aamulla.